Seuraava sekä esityslistalla on paikallisalusviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa. Ensimmäisenä esittelijä Mielova, olkaa hyvä. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, дами и господа. Hyvät puhemies, komission jäsen, hyvät näistä herrat. Alue politiikan lainsäädäntö edellyttää sitä, että ensivaltainen täytyy luoda edellytykset, joilla voidaan kuulla paikallisia alueellisia viranomaisia silloin, kun valmistellaan kumppanuussopimuksia ja eri toimiohjelmia. Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat lähempänä kansalaisia ja tietävät, mitä ovat heidän ongelmansa. Heillä on se etu, että he voivat laatia sellaista politiikkaa, joka, jolla voidaan parantaa kansalaisten elämää. He ovat vastuussa siitä, että luodaan työpaikkoja, kasvua. He ovat vastuussa energiasta, liikenteestä ja niin edelleen. Toisaalta paikalliset alueelliset viranomaiset eivät ole tilanteessa, jossa heillä olisi paljon resursseja. He tarvitsevat enemmän budjettitukea, he tarvitsevat myöskin yhteisrahoitusta. Kun toteutetaan kohesiopolitiikkaa, kuulemisen määrä paikallisen alueviranomaisten suhteen on hyvin vaihtelevaa. Jotkin jäsenvaltiot eivät vakavasti toteuta tätä kumppanuusperiaatetta, joka on kirjattu eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Paikallisen alueviranomaiset liittovaltiomuotoisissa valtioissa saavat paremman tilaisuuden sanoa sanansa eri politiikan alueista, koska heillä on enemmän toimivaltaa. On tärkeää korostaa sitä, että se, että vahvistetaan hallinnollista kapasiteettia alueellisella ja paikallisella tasolla on avaintekijä sille, että voidaan saada aikaan parempaa ohjelmaa, toteuttaa niitä paremmin. Tämä koskee myös kohesio- ja rakennerahastojen toimeenpanoa. Kansalaiset ovat talouden kasvun moottori. He ovat keskipisteessä, kun luodaan innovaatioita, taidetta, luodaan erilaisia yrityksiä, uusia. Älykäs erikoistuminen, siihen liittyvä strategia, nämä ovat uutta politiikkaa, ne edistävät innovatiivisia käytänteitä ja ne ovat hyvä asia. Vuonna 2015 hyväksytty puhuttiin äh, epävirallisessa neuvoston kokouksessa strategia julkilausuma äh, Riassa, ja tämän tulisi johtaa Amsterdamin sopimukseen. Sopimus itsessään, sen tulisi johtaa konkreettiseen strategiaan, jolla kehitetään kaupunkeja. Lopuksi, ei sunkaan vähäisimpänä, paikallisilla alueviranomaisilla on tärkeä rooli siinä, että luodaan rajat ylittäviä yhteyksiä ja aloitteita, jotka vuorostaan ovat osa meidän alueellista yhteistyötämme. Tässä yhteydessä haluaisin pyytää komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, jotka aluekehitysvaliokunta muotoilu. Mitä konkreettista tukea komissio aikoo antaa alue- ja paikallisviranomaisille niiden roolin ja vaikutusvallan vahvistamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnoinnissa kaudella 2014-2020. Siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon niiden velvollisuudet ja eri jäsenvaltioiden erityispiirteet, niin että voidaan luoda talouskasvua ja kestäviä työpaikkoja. Ja toiseksi, aikooko komissio käynnistää julkisen kulkisen kuulemisen, joka johtaisi mahdolliseen komission aloitteeseen siitä, miten alue- ja paikallisviranomaisten roolia vahvistetaan. Tämän lisäksi, näiden kahden kysymyksen lisäksi, haluaisin korostaa sitä, että tämä on hyvin tärkeää parlamentin aluekehitysvaliokunnalle siksi, että alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen on avain kohesiopolitiikan menestykselle. Se vuorostaan on avaintekijä, jotta voidaan saavuttaa tavoite, jossa pyritään luomaan kasvuja ja työpaikkoja. Alue- ja paikallisviranomaiset ovat avain myöskin tulevalle kohesiopolitiikan suunnittelulle vuoden 2020 jälkeen. Odotan vastauksianne, rouva komissionisen, ja odotan mielenkiinnolla keskustelua paljon. Kiitoksia edustaja Mihailova. Komission puolesta Korina Kretu, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Hyvä esittelijä Mihailova, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä tästä suullisesta kysymyksestä, joka komissiolle jonka aluekehitysvaliokunta on meille esittänyt, joka koskee paikallisia alueviranomaisten roolia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnassa. Tiedätte hyvin, että meidän näkökulmastamme haluamme tehdä kaiken mahdollisen, jotta voisimme päivittäin tehdä yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. He ovat erittäin tärkeissä rooleissa hallinnoidessaan rahastojamme rahoittamia ohjelmia, sillä nämä ohjelmat ovat lähellä kansalaisia ja tekevät mahdolliseksi viranomaiset tekevät mahdolliseksi käyttää varoja näiden ohjelmien kautta paremmin. Me olemme siis hyvin riippuvaisia alue- ja viranomaisista. He tuntevat kaikkein parhaiten oman alueensa tarpeet ja sen, mikä alueella on mahdollista toteuttaa tai ei. Aluepolitiikkaa leimaa se, että tuon politiikan alan tarkoitus on palvella kunkin alueen tarpeita. Yhdessä parlamentin kanssa me olemme onnistuneet vakuuttamaan jäsenmaat siitä, että alueen paikallisviranomaiset täytyy ottaa päätöksenteko mukaan koko ohjelmakauden aikana ja myöskin lainsäädännöllisessä työssä. Toivoisin, että tämä uusi asetus tuo ex ante ehtona kumppanuuden mukaan. Eli sen, että päätöksentekoon ei oteta vain keskusviranomaisia, vaan myöskin paikallisviranomaiset mukaan, sillä Euroopassa on hyvin paljon monimuotoisuutta eräissä maissa. On kymmenen vuosin perinteet kumppanuushankkeista, mutta toisissa maissa tätä periaatetta ei ole vielä täysin omaksuttu. Haluaisin vakuuttaa myöskin sen, että paikallisviranomaiset on otettu läheisesti mukaan, ei vain neuvotteluihin, kun keskustelemme operatiivista hankkeista ja kumppanuusohjelmista, vaan myöskin erilaisissa muissa hankkeissa, joita teemme paikallisia aluetasolla. Komissio on toteuttamassa vaikutusten arviointia liittyen tähän kumppanuuteen ja myöskin ähm, monitasoiseen hallinnointiin vuosina 2014-2020 ja tulevina kuukausina tulemme kertomaan teille tämän arvioinnin tuloksista. Esimerkiksi integroitu urbaani ohjelma, johon Stile Mihailova viittasi, on erittäin tärkeä. No, vuosina 2014-2020 15 miljardia euroa on osoitettu kaupungeille, jotta nämä voisivat erityisesti kehitykseen liittyviä haasteita ratkoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio suoraan rahoittaa kaupunkialueita. Tämä päätös osoittaa, että luotamme kaupunkialueiden päätöksentekokykyyn. Ne pystyvät arvioimaan tarpeensa ja käyttämään varat kansalaisten eduksi. Sama koskee paikallisia aluehallintoa, joka vastaa alueiden kehityksestä. Näissä hankkeissa yksityissektori ja kansalaisyhteiskunta ovat erittäin tärkeitä onnistumisessamme. Haluan myöskin korostaa sitä, että kaupungeilla on todellakin sanansa sanottavana mitä tulee siihen, onnistuuko Euroopan unioni esimerkiksi integroimaan maahanmuuttajia tai vähentämään köyhyyttä. Hyvä esittelijä, te viittasitte Riian julkilausumaan. Meillä on myöskin Amsterdamin sopimus tulossa. Ja kuten totesin, puheenjohtajamaana Alankomaat kiinnittävät erityistä huomiota kaupunkialueen kehitykseen. Maaliskuussa Amsterdamissa paikallis viranomaiset, kaupunkiviranomaiset tulevat tapaamaan Amsterdamin sopimuksen solmimiseksi. Juuri nyt me tarvitsemme kaupunkialueen kehitystä. Eräät jäsenmaat ovat äh, lähipäätösperiaatteeseen vedoten tähän asti kieltäytyneet Euroopan tason toiminnasta kaupunkialueen kehityksen alalla. Minä itse haluaisin järjestää kaupungin johtajien kanssa kokouksen eurooppalaisten pääkaupunkien kaupunginjohtajien kokouksen, sillä he joutuvat kaikkein eniten käsittelemään maahanmuuttokriisin aiheuttamia ongelmia. Eräät kaupunginjohtajat joutuvat ryhtymään hätätoimiin, jotta voisivat äh, kohdata pakolaiskriisin aiheuttamat haasteet, ja mielestäni näitä kaupunkeja pitäisi auttaa. Ne kärsivät kaikkein eniten pakolaisten saapumisesta suurin joukoin. Me autamme paikallisia alueviranomaisia, jotta nämä voisivat kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla eurooppalaisia resursseja käyttää. Varmastikin olette samaa mieltä siitä, että eri rahastojen varat eivät yksinään riitä. Me tarvitsemme myöskin hallinnollista kapasiteettia, että voisimme saada menestyksellisiä projekteja aikaan. Emme me Brysselissä nimittäin näitä projekteja hallinnoi. On aivan ratkaisevaa että onnistumme tänä vuonna, tänä vuonna alueellisten viranomaisten täytyy pyrkiä äh, käynnistämään projekteja, jotka palvelevat kansalaisten etuja. Kuten tiedätte, meillä on erityisiä temaattisia alueita, tehokas aluehallinto. Tarkoitus on äh, vahvistaa paikallishallinnon äh, roolia. Meillä on vuosille 2014-2020 15 miljardia rahoitusta tälle toimille. Olen aivan varma, että me pystymme näin vahvistamaan ähm, hankkeitamme ja esimerkiksi koskattamaan työllisyyttä. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi meillä on poliittisen ryhmien puheenvuorot. Äh, kansanpuolueen puolesta Van Nisteroi, olkaa hyvä. Puhemies, äh, komission jäsen Kreto, kiitoksia siitä, että suhtaudutte näin myönteisesti tähän asiaan, mutta minulla on kolme huomiota ensinnäkin. Kun tarkastellaan alueita ja sitä, missä on tapahtunut viime aikoina, niin mitä suuntauksia siellä on, kun on monia asioita uudelleen kansallistettu? Ja toiseksi, artikla 5 asetuksessa kumppanuusperiaate on asia, jota ei ole täysin pistetty täytäntöön jäsenvaltiossa. Alueita ja kunnallistasoa ei pidetä tasavertaisena kumppinaina, mutta kuitenkin niillä on merkittävä rooli. Ja kolmanneksi, täällä eksplisiittisesti puhutaan keskittämisestä ja tämä on vastoin siitä toimintasäännöstä, josta on keskusteltu neuvoston kanssa kansanpuoliryhmän nimissä vetoisin to, toisiosperiaatteen puolesta. Se on erittäin tärkeä periaate. Ja te sanoitte, että tutkimus saadaan asiasta ja avoimesta konsultoinnista on puhuttu artikla 16.3 tässä täytyy ottaa huomioon tekstissä. Me emme halua, että meitä tässä millään tavalla hämätään. Teidän täytyy tulla parlamentille ja parlamentin tykö käydä avointa keskustelua asiasta. Tätä me peräänkuulutamme. Per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici. Kiitoksia sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Kress, olkaa hyvä. Grazie Presidente, signora commissaria, colleghi. Kiitos puhemies, Euroopan komission jäsen, hyvät kollegat. Minusta on hyvä käydä tätä keskustelua ja tehdä tällainen päätösasema esitys. Haluankin kiittää komission jäsentä siitä, että hän vielä kerran on vahvistanut sen, mikä rooli paikallisilla ja alueviranomaisilla on, etenkin kunnilla, silloin kun on kysymys kohesiopolitiikan hallinnoinnista. Me tiedämme, että kohesiopolitiikka tänään on tärkein investointiväline, joka Euroopan unionilla on. Myös Juncker-suunnitelman myötä se säilyy tärkeimpänä välineenä. Ja seuraavalla ohjelmakaudella, joka pian, josta pian aletaan käymään keskustelua, on tärkeää, että ei pysähdytä paikoilleen. Siksi on joitakin asioita, jotka mielelläni haluaisin ottaa esille. Kokonaisbudjetti ei pienene, mutta sitä ei myöskään koroteta ja on selvää, että yhä enemmän tulee vaatimuksia varoista, mikä johtaa siihen, että varoja vähennetään siellä, missä niitä kaikki niiden tarvittaisiin. On tärkeää, että kaikki alueet edelleen voisivat olla osallisena myös silloin, kun on kysymys kilpailukyvyn kehittämisestä. Ensimmäisestä vaiheesta lähtien, jotka liittyvät ohjelman laatimiseen, on tärkeää, että alueet ovat mukana täytyy olla myöskin sopeuttamista muiden investointivälineisiin, joita Euroopalla on, mutta täytyy kuitenkin todeta, että kohesiopolitiikka on ainutlaatuinen ajatellen kehitystä. Ja siksi pyytäisinkin, että te olisitte tuon politiikan esitaistelija. Kiitos. Piotrowski, olkaa hyvä. Kiitoksia. Euroopan Unioni on asettanut kestävän kehityksen yhdeksi tavoitteekseen tasapainottaakseen jäsenvaltioiden välisiä eroja ja parantaakseen kilpailuasemaa maailmanmarkkinoilla. Siksi me tarvitsemme enemmän rahoitusta kaikkein köyhimmille ja heikoimmille alueille. Usein alue- ja paikallisviranomaisilla on vaikeuksia käyttää hyväkseen käytettävissä olevia varoja, jotka ne edes tiedä, kuinka varoja rahoitusta haetaan. aste ei ole ongelma, vaan pikemminkin arvonlisävero, joka täytyy lisätä summien päälle. Tästä syystä kauden 2014-2020 pitäisi ar- arvonlisävero katsoa tukikelpoiseksi menoeräksi. Asetusta joka saatiin aikaan vuonna 2013 parlamentin ja neuvoston välillä pitäisi muuttaa. Minun, minun alueellani Puolassa alue- ja paikallisviranomaiset ovat peräkuuluttaneet tällaista ratkaisua hyvin pitkään. Lisäksi haluamme lisää joustavuutta silloin, kun varoja käytetään esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen yritysten tasolla. Täten saataisiin sykäystä aikaan yliopistojen ja eh, liike-elämän yhteistyön edistämiseksi. Grazie, Presidente. Alderman puolesta Jakotsisopa. Valiti Presidentti Mihail. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kiittää edustaja Mihailovaa ja kaikkia muitakin muiden ryhmien kollegoja siitä, että tämän aloitteen hyväksyitte. Koko poliittisen urani olen rakentanut paikallisen aluehallinnon vahvistamisen varaan. Tämä on minulle tarkoittanut aina sitä, että pystymme parantamaan ihmisten elämänlaatua. Nyt haluaisin korostaa sitä, että olen täysin vakuuttunut, ettei lähipäätösperiaatteelle ole mitään vaihtoehtoja. Miten täytyy kunnioittaa sitä, sillä tunnemme, minkälainen eurooppalainen käytäntö on. Mitä vähemmin keskittynyt hallintomaassa on, kuten esimerkiksi Tanskassa, sitä paremmin korkea elintaso siellä toteutuu ja hyvin keskittyneet valtiot, kuten esimerkiksi Kroatia ja Kreikka, ovat suurissa vaikeuksissa. Meidän tulee keskustella absorptiokyvystä. Me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa äärimmäisen keskittyneet valtiot eivät saa aikaan korkeaa absorptiotasoa. Tämän vuoksi me tarvitsemme mielestäni mahdollisuuden taata suora pääsy eurooppalaisiin rahastoihin paikallisasukkaille. Usein meillä nimittäin on monia välikäsiä, jos eurooppalaiset rahastot olisivat suoremmin kansalaisten saatavilla, olen varma, että me pystyisimme parantamaan elämänlaatua monissa Euroopan unionin kaupungeissa ja monilla alueilla. Haluaisin myöskin lisätä, että on tarpeen parantaa kansainvälistä yhteistyötä, rajat ylittävää yhteistyötä ja myöskin makrotaloudellista yhteistyötä luonnollisesti. Yhteenvetona haluaisin todeta, että toivottavasti tämän suullisen kysymyksen myötä komissio tulee toimimaan ja ajattelemaan alue- ja paikallisviranomaisten roolia enemmän. Kiitos puhemies. Rova Kretsu, me tarvitsemme sitä, että paikalliset alueviranomaiset voivat osallistua enemmän rakennerahastojen hyödyntämiseen. Tarvitaan enemmän hajauttamista, vähemmän keskittämistä, vähemmän byrokratiaa. Ja suuri osa rakenne- ja kohesiorahastoista pitäisi osoittaa paikallisille ja aluetasolle, mutta meidän täytyy antaa enemmän apua ja enemmän teknistä tukea komissiolta alueellisille ja paikallisille taho- tahoille, koska on hyvin pieniä kuntia tai hyvin pieniä alueita, jotka eivät teknisesti pysty esittämään hakemuksia tai niillä on hallintokapasiteettia näiden tekemiseen. Siksi me tarvitsemme enemmän varoja, enemmän teknistä tukea, jotta nuo kunnat ja alueet, joiden, jotka ovat kohdanneet myöskin pakolaiskriisiin liittyviä ongelmia. Kreikassa on tällaisia paljon, ei pelkästään saarilla, vaan myöskin pääkaupungissamme Ateenassa. Siksi toivonkin, että katsotaan mielenkiinnolla näitä ehdotuksia, joita tullaan tekemään, koska näillä esityksillä täytyy olla käytännössä suurempi rooli. Nimenomaan ajattelen tukea ja teknistä apua. Ja tämä liittyy nimenomaan rakenneohjelmiin. Kiitoksia, edustaja Rope. Kiitoksia puhemies komission jäsen, hyvät kollegat. Kysymys tulee erittäin hyvään ajankohtaan taloudellinen kriisi estää kestävän kasvun ja hyvinvoinnin. Eurooppalaisten asema on vaikea, ellei pysty hyödyntämään alueiden ja kaupunkien koko potentiaalia. On aivan totta, että EUlla ei ole valtaoikeuksia silloin, kun on kyse jäsenvaltioiden sisäisistä rakenteista. Komissiolla on kuitenkin avoin koordinaatiomenetelmä käytössään. Monessa tapauksessa hyvien käytänteiden vaihtaminen kannustaa parannuksiin. Hyvin esimerkkien vaihtaminen. Toivoisinkin juuri hyvin esimerkkien vaihtamista ja hyvää, hyvin hallintotapojen vertaamista silloin, kun on kyse alue- ja paikallisviranomaisten päätöksenteosta. Haluaisin verrata myöskin komissioon, jotta se kehittäisi jonkinlaisen menetelmän, jolla voitaisiin arvioida, arvioida tehokkuutta ja vaikuttavuutta, joka jäsenvaltioiden hallinnollisilla rakenteilla on pääasiassa pitäisi keskittyä siihen tapaan ja laatuun, jolla alue- ja paikallisviranomaiset voivat osallistua kansallisen tason päätöksentekoon. Lisäksi pitäisi tarkastella omin varojen riittävyyttä ja hallituksen tapaa pistää täytäntöön aluepolitiikkaa ja kuinka kansallisia kansallisista päätöksistä tulee alueellisia paikallisia olosuhteita vastaavia toimenpiteitä. Kumppanuusperiaate on tärkeä, koska todista kumppanuutta vielä puuttuu keskustason ja paikallis- ja aluetason väliltä. Kyse on lähinnä muotoseikasta. Se ei toteudu huolimatta siitä, että alue taso ja kunnallistaso on lähempänä tavallista kansalaista ja pystyy paremmin määrittelemään paikalliset tarpeet ja toimenpiteet, jotka tarvitaan. Alueiden väliset erot vain kasvavat siksi, että maahanmuutto, virrat ja ilmastonmuutos vaikuttavat tilanteeseen. EFD-ryhmästä Damat, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kohesiopolitiikka voi olla menestyksellistä vain, jos se rahoitetaan kunnolla ja tasapainoisesti kaikilla Euroopan unionin tasoilla, myöskin aluetasolla. Mutta nyt toimeenpano ei toimi, eikä politiikka täytä tavoitettaan lähentää Euroopan alueita toisiinsa paikallisviranomaisilla on valtavia hallinnointiongelmia ja hallinnossa on puutteita. En nyt mainitse kaikkia haaskaustapauksia ja virheitä, joita viime aikoina on tapahtunut maassani. Tämä on valtava haitta kehitykselle ja myöskin eri maiden kuvalle. Meidän täytyy kysyä itseltämme, Kuinka voimme päästä näistä puutteista yli? Tässä viittaan matalan absorptiotasoon viime vuosina ja valtavaan kasvuun hiljattaisina kuukausina, kun tietyt projektit ähm, ovat vieneet suurimman osan resursseista. Hyvin myöhäisessä vaiheessa ohjelmia on saatu hyväksyttyä. Se on hyvin suuri ongelma tälläkin ohjelmakaudella. Meidän täytyy muuttaa toimintaa. Toimivaltaisten viranomaisten täytyy varmistaa se, että tarjouskilpailut käynnistetään paljon aikaisemmin ajoissa, mutta meidän täytyy myöskin keskustella siitä, kuinka kohesiopolitiikka liittyy taloushallintoon ja kuinka investointeja voidaan käyttää eri alijäämien poistamiseen. Minun puolueeni käsittelee myöskin näitä ongelmia. Italian hallitus ja pääministeri Renzi ilmeisesti ovat samaa mieltä, mutta olemme hyvin huolissamme, että tämä on vain temppuilua vaaleja ajatellen. Tällainen niukkuuspolitiikka ei todellakaan kohesiota auta. Edustaja Stuger, INF, e olkaa hyvä. Niin, puhemies. Puhemies, Kahden kuukauden kuluttua Ukrainan sopimuksesta tiedetään kansanäänestys Alankomaissa. Viime viikolla on ilme, ilmennyt, että Soros on 200 000 euroa pistänyt kyllä-puoleen kampanjan kassaan tuo suursijoittaja. Ihmiset, joilla on vaikutusvaltaa talouselämässä, kannattavaa kyllä puolta, joten kansanäänestys on jo etukäteen epäoikeudenmukainen. Se, mitä on tapahtunut, kyse on alueesta, joka on alikehittynyt. Alikehittyneet alueet voivat tietysti hakea kehitystukea. Ja kysynkin komission jäseneltä, pelastakaa demokratia ja sijoittakaa ei-puolen kampanjakassaan rahaa. Kiitos. Mr. Stüger, there are two blue cards for you. Edustaja Stugir, teillä on kaksi sinisen kortin kysymystä. Haluatteko vastata niihin? Edustaja Van Nistroi ja edustaja Eterits, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti. Stugirin huomio hima, minua hieman sen hämmänsi. Hän totesi, että Alankomaat on demokratian kannalta alikehittynyt alue. Ala, nyt käytetään tätä agendaa kyllä väärin hyväksi, kun tarkastellaan alueiden ja aluepolitiikan roolia. Nyt te oikein eh, puhutte hieman asian vierestä. Voitteko nyt eh, reagoida tähän? Onorevole Etheridge, poi risponde both, okay? Edustaja Etheridge. Ensin edustaja Etheridge, sitten vastata. Kiitos, kiitos, että olitte valmis vastaamaan. Huomasin, että puhuitte Alankomaiden kansanäänestyksestä ja siitä, miten suuritykset asettuvat kyllä-kampanjan taakse. Uskotteko, että alankomaalaiset katsovat tätä äänestyksenä koko EU-ssa sinänsä? Meillähän on tulossa kansanäänestys Yhdessä Britanniassa. Olisiko teillä viesti Iso-Britannian ihmisille? Puhemies, kiitoksia. Kuulkaansa, hetkellä, jolloin suuri amerikkalainen sijoittaja puuttuu peliin kansanäänestykseen Alankomaissa ilman, että Alankomaan, Alankomaiden viranomaiset tähän puuttuvat, niin silloin voidaan todeta, että demokratian kannalta Alankomaissa asiat eivät ole kunnossa, ja tämä kansanäänestys on nyt kyseessä. Ja juuri tähän haluaisin kiinnittää huomiota. Vastauksena Etheridgein kysymykseen toteaisin seuraavaa. Tietystikin Alankomaiden kansa katsoo, että kansainvälisyys on mahdollisuus puuttua kaikkiin puutteisiin ja ongelmiin, jotka liittyvät Euroopan unioniin ja sen epäonnistumiseen. Kansa voi ilmaista kantansa kansainvälisyyksessä. Minä kannatan ei-puolta. Ja saattaa olla, että tämä on myöskin hieman esimakua siitä, mitä Iso-Britannissa käy kansanäänestyksen yhteydessä. Sitoutumattomista Funtuulis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Paikallisen alueen viranomaiset Euroopassa nykyisin ovat ehkäpä se pohja, jolle Eurooppa tulee rakentaa. Kreikan kaltaiset valtiot ovat heikentyneet valtavasti, ei vain siksi, että ne eivät ole kilpailukykyisiä, vaan myöskin siksi, että väestöä on lähtenyt juuriltaan Tämä on yksi ongelmien syy. Meidän täytyy auttaa alueitamme, meidän täytyy tukea maanviljelijöitä, kaikkia niitä, jotka haluavat toimia omalla alueellaan. Meidän täytyy myöskin vähentää keskittymistä. Se auttaisi kaupunkienkin tilannetta. Valitettavasti nykyhallitus Kreikassa pyrkii vain tuhoamaan esimerkiksi maanviljelijöiden toimintaedellytykset, kuten muutkin ryhmät, ja pian meillä ei enää maanviljelijöitä ole. Eurooppalaisten rahastojen varat äh, pitäisi käyttää aina avoimella tavoilla. Kaikkea korruptiota pitää välttää, jos haluamme konkreettisia tuloksia aikaan. Tällä hetkellä Kreikassa on vaikeuksia. Tänään meillä on yleislakko vasemmiston politiikan kanssa kun se jatkaa edellisellä linjallaan. Edustaja Zeller. Puhemies, komission jäsen. Me tiedämme, että alue- ja paikallisviranomaisilla on suuri merkitys Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamisessa. Näin on todettu Eurooppa 2020 strategiassa. Alue- ja paikallisviranomaiset kantavat paljon vastuuta ajankohtaisten haasteiden kohtaamisessa, kuten nyt pakolaisten vastaanotossa, integroinnissa ja sijoittamisessa, samoin kuin pakolaisten. Euroopan parlamentti katsoo, että kunnat ja alueet pitäisi ottaa voimakkaammin mukaan kumppanuussopimuksen laatimiseen – ja operatiivisten ohjelmien laatimiseen rakerahastojen puitteissa. Me tiedämme, että tämä ei täysin ole toteutunut. 5 prosenttia, jotka on sultu kaupunkihankkeille, eivät riitä kaikissa maissa kaupungeille kuitenkaan. Nyt olemme halunneet osoittaa herätyksen komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltiolle siitä, että rakennerahastoja toimenpantaessa otetaan voimakkaammin huomioon kunnat ja alueet siellä vain paikan päällä, kunnissa ihmisten kansalaisten keskuudessa voidaan tällä tavoin vaan tehdä näkyvästi työtä Euroopan yhteenkuuluvuuden hyväksi. Edustaja Zelle, teillä on sinisen kortin kysymys. Haluatteko vastata siihen? You have the floor. Edustaja Zani, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Arvoisa edustaja, minäkin olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi paremmin vetää mukaan alue- ja paikallisviranomaiset eh, tämän rahaston ja muidenkin rahastojen työhön. Tästä olen yhtä mieltä. Mutta kuitenkin kysyisin teiltä, miten tämän puitteissa voidaan estää se, että politiikka ja poliittiset puolueet saisivat käyttöönsä tiettyjä varoja siksi, että siis sitä myöten, että ovat tehneet voimakkaaksi nämä viranomaiset, ovat voimakkaita näiden viranomaisten puitteissa. Nun äh, niin, paikallisissa ja alueellisissa viranomaisissa totta kai politiikalla on oma roolinsa, mutta varat, joita aluepolitiikan myötä asetetaan käyttöön, se on määritelty asetuksissa ja näissä asetuksissakin poliittisten, poli, niitä, niitä täytyy poliittisesti vastuullistenkin noudattaa, enkä ole kuullut, että aluepolitiikan varoja olisi voitu väärinkäytetty puoluepoliittiseen toimintaan. Se olisi selkeä rikkomus, joka pitäisi myöskin tutkia. La parola on Manscour. Edustaja Manscour. Mikro, s'il vous plaît. Mikrofoni. Mikrofonin ei toimi. Voilà. C'est bon. Excusez-moi Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olen onnellinen nähdessäni, että tämä keskustelu keskittyy avainasemaan, joka alue- paikallisviranomaisilla on alueidemme kehityksessä. Kaupungit ovat erityisesti kasvun ja työllisyyden kehtoja ja kaupunkialueen kehitys on tärkeää. Kuten tiedätte, 40 prosenttia Euroopan unionin väestöstä vuonna 2015 asui kaupungeissa jotta meillä olisi meillä täytyy olla tehokasta kaupunkipolitiikkaa, se on erittäin tärkeää. Finanssikriisin alusta lähtien Euroopan unionissa erot ovat kasvaneet kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Ja tällä hetkellä kehityksen erot kasvavat yhä enemmän erittäin syrjäisillä alueilla, kuten tiedätte. Kohesiopolitiikan täytyy pitäytyä solidaarisuuden hengessään. On erittäin tärkeää, että meillä on solidaarisuutta alueiden välillä, sitä ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Täydentävyys eri alueiden välillä on todellisuutta. Se vaatii kattavaa lähestymistapaa, jota lähipäätösperiaate leimaa sekä Euroopan unionin tasolla että kaikissa jäsenmaissa. Kiitän huomiostanne. Kiitos. Benito Siluaga, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me ymmärrämme, että Euroopan unionissa yhteisessä hankkeessa täytyy olla yhteisiä linjoja, mutta kansalaisen kannalta on tärkeää, että luodaan työpaikkoja toisaalta tällainen sosiaalinen eh, muutos olisi kohti kestävämpää ympäristön kannalta tapahtuvaa kehitystä. On kuitenkin kaksi tärkeää kehitystä, mutta kun täytyy ottaa huomioon se, että nimenomaan paikallisviranomaiset ja ja kansanyhteiskunnan järjestöt, joilla on paremmin kykyä arvioida sitä, mihin pitäisi keskittää ponnistelut. Joten pitäisi pyrkiä toimimaan sellaisten investointien ja hallintoon, joka on osallistavampaa, ja tämän kautta voitaisiin myöskin lisätä rahastojen vaikutusta. Nämä viisi eh, rakennerahastoa ja investorahastoa, niin, niin niihin ei pitäisi kohdistua leikkauksia, koska täytyy ajatella nimenomaan kaupunkikehitystä kehitystä ja maaseudun kehitystä tällä hetkellä nämä Äh, Euroopassa rahat ovat tärkeimpiä tapoja rahoittaa sosiaalisia hankkeita ja luoda alueellisia mahdollisuuksia sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Etheridge. Edustaja Etheridge, olkaa hyvä. Good morning. Uh, Hyvää huomenta, rouva komission jäsen. Teidän olette reilu ja järkevä ihminen, joten poiminut nyt esiin ongelman. Ja sitten kenties te voitte tai osoitteen kielestä oikeudenmukaisesti minun aloittelen kohtaan. Minun alueellani West Midlandsissa, Isossa Britanniassa, meillä on pakkotilanne. Kaksi paikallisviranomaista on yhdistetty. Tämä on tehty suitten ovien takana epäkelvolla tavalla ihmisille ei mahdollisuutta äänestää asiasta. Tämä antaa huonon maineen EUlle ja koko ajatukselle kaupunki- ja alueviranomaisten kohtelulle. Kuitenkin teillä on tilaisuus osoittaa henkilökohtaista luonnettanne West Midlandsissa me tarvitsemme apua ja alueellista rahoitusta. Ystynyt kuningaskunta maksaa paljon enemmän EUlle kuin mitä me koskaan saamme siltä takaisin. Olisi hienoa, mikä te voisitte tulla tutustumaan alueeseen. Erityisestikin haluaisin ottaa äh, raviradan ongelman. Se on kulttuurikeskus, kysymyskin taiteesta ja olisi erittäin hyvä alueelle, mikäli seitä voitaisiin tukea. Kiitoksia siitä, että kenties tulette alueelle tutustumaan siihen. Etheridge? Edustaja Etheridge, teille on sinisen kortin kysymys. Oletteko sen vastaan? Hyvä. Edustaja Syker, olkaa hyvä. Ja, Puhemies, kiitoksia paljon. Haluaisin esittää kysymyksen siitä, mitä alkamassa tapahtuu. Ja mitä ongelmia ihmisillä on Viime vuosina monet ovat menettäneet työpaikkansa ja joutuvat maksamaan valtavat erot. Ja mitä aluepolitiikkaan tulee, voidaanko mitään aluista kehitystä ylipäänsä saada aikaan? Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on vain tyhjä sanahelinää. Now, the people of the my area in the West Midlands don't understand. Kiitoksia minun alueeni. Ihmiset eivät ymmärrä aluekehityksen periaatetta, eivät ymmärrä sitä, että kyseessä on koheesiopolitiikka, joka haluaa helpottaa Euroopan unionin hallintoa. He haluaisivat olla vapaampia, he haluaisivat, koska ovat minun puoluettani suuresti kannattaneet ja aina näin tekevät, tuoda esiin sen, että Euroopan unioni ei helmestään heitä hyödytä. He kärsivät työttömyydestä, palkat ovat laskeneet, kun maahanmuutto on täysin hallitsematonta. Minun alueeni ihmiset äh, ovat katkeria Euroopan unionille, he haluavat muutosta ja he haluavat olla vapaita. Edustaja Brewer, olkaa hyvä. Monsieur le Président. J'ai écouté, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tarkasti kuuntelin äh, Corinna Kretun sanoja ja minua huolestuttaa hiukan, sillä me olemme nyt käännekohdassa. kohdassa toimivaltaa siirretään jäsenmaiden tasolla. Vaikuttaa siltä, että alue- ja paikallishallinnon viranomaiset korvavat jäsenmaan. Koronakretu myönsi, että maahanmuuttokriisin vuoksi välillä joudumme auttamaan kaupunkeja usein jäsenmaan kustannuksella. Nyt jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta siis viedään. Tätä ei voida hyväksyä. Mikä onkaan poliittinen rooli jäsenmailla tulevaisuudessa, kun suuria eroja saattaa esiintyä mielipiteessä jäsenmaan ja alueen tason viranomaisten välillä. Siirrymme nyt puheenvuoroihin ilman puheen ja listaa. Meillä on hyvin paljon puheenvuoron pyyntöjä kaikkia. En voi nyt myöntää. Edustaja Novakov ensimmäisenä, olkaa hyvä. Herra puhemies, komission jäsen. Minä haluaisin onnitella herra Van Nistelrooyta työtä päätösmaan esityksen hyväksi ja, ja myöskin haluan kiittää Rova Mihailovaa, joka on tukenut tällaisia aloitteita. Suuri osa Euroopan budjetista hallinnoidaan jäsenvaltioissa ja suuri osa tästä osuudesta menee kunnille, hankkeisiin, jotka toteutetaan kuntien tasolla. Mutta suuri osa varoista ei, ja ei kuitenkaan tule sellaisten hankkeiden hyväksi, mutta pahempaa sellakin siis on se, että se, että ei olisi rahaa, on rahaa, josta ei tiedä, mihin sitä voidaan investoida. Se, että rahoja pitää siirtää paikasta A Z, jonkinlaisten kehittämishankkeiden kautta ja toteuttamisen raportoinnin hallinnoinnin myötä. Ja sitten pitää saada aikaan joustava hallintoa. Monissa maissa ei voida panna toimeen hankkeita, koska ei ole rahaa. Ja siksi pitäisi olla jonkinlaisia käynnistymismekanismeja, joita maat itse ottaisivat käyttöön. Kunnioittakaa puheaikaa, olkaa hyvä, muuten kaikki eivät ehdi mitenkään puhua. Sylin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin esittää vain yhden kommentin komission jäsenen suuntaan. Olemme nähneet, kuinka aluepaikallisviranomaisten kaupunkien ja makroalueen rooli on kasvanut. Tämä on osa urbaania agendaa, kaupunkikehitysagendaa. Samalla aikaan puhutaan eurooppalaisesta hallinnosta. Eurooppalainen talouden ohjausjakso esimerkiksi pakottaa budjetti muutoksiin, budjettisääntöihin, ja tämä haittaa toisiosperiaatteen toteutumista. Meidän pitäisi tarkalleen ymmärtää, mikä uudella kohesiopolitiikalla tässä on ja oli paikallisviranomaisilla on. Ja haluaisin, että tätä pohdittaisiin seuraavien kuukausien ja vuosien aikana niin, että tämä trendi ei entistäkin kasvaisi. Paikallisviranomaiset ovat ne, jotka tehtävät parhaiten kansallisten tarpeet. Siksi heillä pitää olla suurempi rooli hallinnoittaessa rakenteellisia investointirahastoja. Kuitenkin on todeta, että joissakin paikoissa paikallisilla aluviranomaisilla ei ole riittävää taitoa tai kokemusta tämän tyyppisten ohjelmien hallinnointiin. Suuremmissa kehittyneimmissä jäsenvaltioissa – joissa hajauttaminen on hyvin vakiintunutta, on luotu tällaista kykyä vuosikymmenen ajan. Nämä maat ovat paremmissa asemissa kuin pienemmät ja vähemmän kehittyneet jäsenvaltiot. Siksi komission tulisi rohkaista jäsenvaltioita kohti hajautetumpaa hallintoa ja käytänteiden vaihtoa silloin, kun on kysymys siitä, miten paikallisia alueviranomaiset organisoituvat. Tämä tärkeää on se, että päätökset, jotka tehdään kansalaisille elämän kannalta tärkeillä asioista, tehdään heidän lähellä. Kiitoksia, edustaja Rados. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen, aivan aluksi haluaisin kiittää aluekehitysvaliokunnan jäseniä siitä, että tämä tärkeä aloite on käynnistetty kaikki investoinnit lopulta päätyvät paikallisen aluetasolle ja kaupunkeihin, ja on tärkeää, että nämä ovat mukana päätöksenteossa tuen siksi kollegoiden ehdotusta siitä, että paikallisen aluehallinnolla pitäisi olla suora yhteys eurooppalaisiin rahastoihin. Meidän täytyy määritellä säännöt, joiden mukaan keskusviranomaiset antavat paikallisviranomaisille mahdollisuuden osallistua näiden rahastojen varojen käyttöön. Mitään alueellista syrjintää ei saa esiintyä, eikä myöskään puolueellista sellaista sitä välillä esiintyy. Vetoan myöskin sen puolesta, että komissio ryhtyisi näiden mekanismien toimintaa parantaviin toimiin. Olen aivan varma, että kohesiorahaston varoja voitaisiin käyttää paremmin kuin nykyisin. E, Kiitoksia puhemies komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin todeta, että että tämän politiikan perusperiaatteita ovat monitasoinen hallinto ja kumppanuus. Valitettava kyllä nämä periaatteet eivät useinkaan toteudu käytännössä. Monissa jäsenvaltioissa on operatiivisia ohjelmia, jotka on kehitetty kansallisella tasolla, ja alue- ja paikallisviranomaiset eivät ole suunnittelun voineet osallistua. Siksi ehdottaisin, että tulevaisuudessa, kun tarkastetaan kohesiopolitiikkaa, meidän pitäisi ottaa käyttöön sellainen menetelmä, että alueellisella tasolla hyväksytään operatiiviset ohjelmat niin, että ne ovat alueellisia luonteeltaan ja täytäntöönpano puolestaan myöskin pysyy paikallisen tason ohjauksessa. Olisi tärkeää, että alueviranomaiset olisivat politiikan suunnittelussa mukana Euroopan talouden ohjausjakso ja muuto eivät toteudu, eli jotta paikallisviranomaiset tai kalvoviranomaiset ovat mukana tässä kaikessa. Kiitoksia edustaja Kaputo. Kiitos. Kohesiopolitiikka vaatii paikallisviranomaisten kuulemista jo silloin, kun valmistellaan operatiivisia ohjelmia. Mutta vain kolmasosa jäsenvaltioista 2015 asetti omia rahoitusprioriteetteja, jotka olisivat olleet paikallisen alueviranomaisten etujen mukaisia, koska näillä olisi ollut oikeus osallistua selkeissä oikeudellisissa puitteissa kes- näihin keskusteluihin, jotka koskevat näitä hankkeita. On tärkeää, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat mukana kaikissa vaiheissa ohjelmien toteuttamista. Myöskin nämä task forceit, joissa kansalaisyhteiskunta on osallisena myös siellä. Julkiset pitäisi, komissio pitäisi ottaa julkinen kuuleminen, jotta paikallisen alueviranomaisten roolia vahvistettaisiin ja tähän pitää, pitäisi seurata myöskin sitten muodollisen äh, aloitteen. Tarvitaan todellista yhteistyötä, jotta saadaan ainakaan kestävästi työpaikkoja aikaan. Kiitoksia edustaja Hetman. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, alue- ja paikallisviranomaiset ovat vastuussa 70 prosentista julkisia investointeja, ja siksi ne ovat kaikkein tärkeimpiä toimijoita rakennerahastojen käytössä. Heidän roolinsa ja sitoumuksensa Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamisessa on suuri. Kuitenkin meidän täytyy antaa heille mahdollisuudet toimia todellisena kumppaneina eikä vain kumileimasimina, jotka hyväksyvät erilaiset ylhäältä tulevat hankkeet. Meidän täytyy ottaa huomioon heidän kokemuksensa. Nämä rahastot, joista nyt puhumme, voivat auttaa. Me voimme auttaa paikallisviranomaisia olemaan tehokkaampi hallinnon osa. Meillä täytyy olla äh, monitasoista yhteistyötä kansallisen, paikallisen, alueellisen sekä eurooppalaisen tason välillä. Tämä tukisi koko talouttamme. Hyvät kollegat, meidän on pakko päättää äm, kierros tähän. Meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä, mutta aikamme loppuu, joten komission jäsen saa nyt puheenvuoron. Kiitos, rouva puhemies. Arvon jäsenet, kiitän teitä teidän puheenvuoroistanne tämän keskustelun yhteydessä. Tehän tiedätte, että minä katson, että kumppanuusperiaate aluepolitiikassa on erittäin tärkeä. Ilman alue- ja paikallisviranomaisia emme pääse puusta pitkään. Alueita on yhteensä 240, niiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua alue- paikallistasolla paremmin ymmärretään ongelmia. Alueella ja paikallistasolla luodaan työpaikkoja, ollaan innovatiivisia, varmistetaan terveyspalvelut ja liikennepalvelut. Budjettiapua pitäisi ja yhteisrahoitusta pitäisi antaa juuri alue- ja paikallisviranomaisille paljon enemmän kuin kansalliselle tasolle. Kaupungeilla on aivan erityisen suuri merkitys. Olen erittäin kiitollinen Alankomaille puheenjohtaja maana siitä, että juuri tämä kaupunkiagenda on otettu tärkeään asemaan. Euroopan kaupungit, olipa sitten kyse pääkaupungeista tai pienemmistä kaupungeista, ovat alueita, joilla asuu yhteensä 70 prosenttia Euroopan kansalaisista. Ne ovat työllisyyden ja talouden moottoreita. Olen kiitollinen siitä, että parlamentti tukee kumppanuusperiaatetta jota mekin pidämme erittäin tärkeässä asemassa. Olen samaa mieltä herra Van Nistelroin kanssa siitä, että julkinen kuuleminen konsultointi on tarpeellista. Keskustelua tarvitaan, kun puhutaan monitason hallinnosta, sen toteuttamisesta ja kumppanusperiaatteen toteuttamisesta. Ensi viikolla osallistun alueiden komitean täysistuntoon, jossa puhutaan tästä samaisesta asiasta ja olen valmis tulla, tulemaan myöskin teidän pakeillenne puhumaan tästä asiasta jatkossakin. Hyviä käytänteitä voidaan vaihtaa ja tietoa. Joissakin maissa on perinteenä jo se, että hankkeet laaditaan yhdessä tai suunnitellaan yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa Tämä yliopistojen kanssa yhteistyössä. Joillakin muilla alueilla alueet itse haluavat tehdä tehdä kaikki päätökset ilman, että kansalaisia kuullaan. Eri maissa on erilaisia perinteitä. Meidän täytyy varmistaa, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat todenteella mukana silloin, kun kumppanuussopimuksista ja operatiivisista ohjelmista keskustellaan. Tehän tiedätte hyvin, että uudella ohjelmakaudella tämä on tällainen ex ante ehto. Täällä esitettiin lukuisia kysymyksiä. Edustaja Jakovic muun muassa viittasi seikkaan, joka liittyy toisen kollegan puheenvuoron. Minä toteaisin, että kaikki maat voivat itse järjestää asiansa sellaisella tavalla kuin haluavat. Ja myöskin kun on kyse erilaisista hankkeista, kaikkien täytyy kuitenkin kunnioittaa sääntöjä, jotka liittyvät eurooppalaisiin rahastoihin. On olemassa Puolan kaltainen maa esimerkiksi, joka on hyvin keskus, keskusjohtoinen maa, se on kuitenkin erittäin hyvin pystynyt hyödyntämään eurooppalaisia rahastoja, mutta sitten toisaalta on Ranskan suunnalta kokemuksia. Ranskassa hallinto on hajotettu, mutta se toimii aivan yhtä lailla erinomaisesti. Kullakin maalla on oikeus järjestää asiansa niin kuin ne haluavat. Joka tapauksessa me tulemme seuraamaan läheisesti sitä, kuinka kumppanuusperiaatetta toteutetaan käytännössä jäsenvaltioissa. Artikla 5 investointipankin säännöissä tässä tätä ottaa myöskin esiin. Täytyy muistaa, ei me pakota yhtäkään maata, aluetta tai kaupunkia käyttämään hyväkseen eurooppalaisia rahastoja. Kirja on osoitettu ministereille, jotta tehtäisiin selväksi se, että olemme valmiita muuttamaan operatiivisia ohjelmia. Me olemme tietoisia siitä seikasta, että on olemassa kokonaan joukko operatiivisia ohjelmia, jotka laadittiin silloin, kun pakolaiskriisiä ei vielä ollut. Italia on toistaiseksi ollut ainoa maa, joka on pyytänyt sitä, että operatiivisia ohjelmia on muutettu pakolaisviran vuoksi. 220 miljoonaa euroa on annettu kenttäsairaaloiden ja koulujen rakentamista varten ja muita maahanmuuttajien tarpeita varten. Ranska, Alankomaat, Saksa käyttävät jo nyt hyväkseen eurooppalaisia rahastoja pakolaisten kotouttamiseksi. Asetuksen mukaisesti eurooppalaisia rahastoja voidaan tällä tavalla käyttää silloin, kun on kyse pakolaisista. Olen hieman hämmästynyt nähdessäni, kuinka UKIPin jäsen täällä puhuu siitä, että Euroopasta rahastot ovat tarpeellisia. Tämä minua hämmästytti. Mikä te tulette alueelta, joka on alikehittynyt, koska sieltä kaivokset on lakkautettu. Niin, olen kyllä valmis tulemaan teidän alueelleenne osoittaakseni Ison-Britannian kansalaisille, kuinka kohesiopolitiikan avulla pystytään auttamaan ihmisiä löytämään uusia työpaikkoja ja kouluttautumaan alueilla, jotka ovat kärsineet tällaisesta rakennemuutoksesta. Voimme osoittaa solidarisuutta ja yhtenäinen Eurooppa on juuri tapa, jolla voidaan auttaa näitäkin alueita. Kiitos. Mä continuare pe această temă. Mulțumesc mult. I thank you very much, Commissioner. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat.